Myślę, że powoli możemy zaczynać. No niin, hyvää huomenta. Uskoakseni voimme aloittaa istunnon. Ja jotta voisin hiukan parantaa tunnelmia, katsokaa herra Tessia, äh, kun hän tuli tänne saliin ja e, e, etsi korttia. Sitten hän huomasikin yhtäkkiä, että hän ole istumapaikkaa. En tiedä, onko täällä taustassa nyt jotain ihmeellisiä kähmintöjä, mutta oli miten oli. Me nyt joka tapauksessa aloitamme kokouksen. Mehän olemme itse asiassa jo aloittaneet. Ja aluksi on lyhyt ilmoitus tulkeilta. Państwa o zabranie głosu przez waszego przedstawiciela. Tulkkeja pyydetään esittämään ilmoituksensa. Hyvää huomenta. Ikävä kyllä tulkit joutuvat ilmoittamaan, että käynnissä on työehtokiista parlamentin hallinnon kanssa tulkkien uusista työehdoista. Lakkovaroitus on päällä. Kiistan takia tulkkaus tässä kokouksessa päättyy ohjelman mukaisesti kello 12.30. Kiitos. Proszę państwa, oklaski są wyrazem naszego poparcia. Hyvät naiset herrat, nämä suosionostukset olivat osoitus meidän tuestamme. Turki. Tämän ilmoituksen jälkeen nyt sitten jatkamme kokousta. Tulemme siis nyt esityslistaan. Ensimmäinen kohta on esityslistan hyväksyminen. Siihen ei ole mitään huomautettavaa, niin kuin huomaan. Tulkkaus on 20 kielelle ja tulemmekin suoraan kohtaan kolme, joka on ensimmäinen äänestys. Ja kysymys on lausunnosta ympäristövaliokunnalle, joka koskee aset hallituksen Nobelin viemistä esittelijänä on herra Peter Jaar. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Istumapaikka ongelmia täällä oli ja koordi. Naattorimme on niin arvostettu henkilö, että ei hän mitään istumapaikkaa täällä tarvitse edes. Mutta sitten itse asiaan, itse mietinnön. Olisin ensinnäkin kiittää lämpimästi erittäin mieltästä yhteistyöstä varjoesittelijöiden kanssa. Olemme todellakin toimineet määrätietoisesti ja saaneet aikaan hyviä kompromisseja, jotka yhdessä voimme hyväksyä. Kaksi viestiä haluaisin teille kuitenkin vielä toimittaa. Ydinviesti on se, että asetuksen tavoitteet vuodelta 2009, kun on kyse kasvinsuojeluaineiden osalta markkinoille tuonnin byrokratian purkeminen vain osittain tässä on onnistuttu ja kehotammekin komissiota esittämään uuden asetuksen, jotta 120 päivää olisi aika raja, kun onko ne kyse vaikuttavien aineiden lupamenettelyiden kestosta. Tähän tavoitteeseen on vielä päästy. Toinen toiveeni Toivoisin, että niiden monien kompromissien suhteen, jotka ovat puolirajat ylittävällä tavalla hyväksyttyjä, toivon mukaan näiden kompromissien tavoitteet myöskin näkyvät ympäristövaliokunnan lausunnossa. Tämä olisi erittäin hyvä esimerkki hyvästä yhteistyöstä kahden valiokunnan välillä. Kiitos puheenjohtaja. Życzenie bardzo ambitne, dobrze aby było zrealizowane. Nämä ovat hyvin kunnianhimoisia toiveita. Toivon, että ne toteutuvat tämän mukaisesti. Aloitamme äänestyksellä kompromissi kolme. Aloitan äänestyksen. Äänestys. Anteeksi, kompromissi A. Äänestys kompromissista A on alkanut. Odotamme, kunnes kaikki ovat äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Kompromissi hyväksyttiin. Nyt tulemme kompromissiin B. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Seuraavaksi kompromissi C. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Kiitoksia. Seuraavaksi kompromissi D. Äänestys alkaa. Äänestys kompromissista D jatkuu. Anteeksi, sanoo puheenjohtaja. Äänestys on päättynyt. Nyt tulemme kompromissiin E. Äänestys alkaa. on päättynyt. Seuraavaksi kompromissi F. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten tarkistus 50. Puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 52 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Herra Agnew haluaisi sanoa jotakin. Chairman, do you mind if I just interrupt? Puheenjohtaja, voinko keskeyttää äänestyksen? Äh, naapuri, joka on poissa, niin hänen puhelimensa mm, tässä pitää suurta melua. Voitteko kenties sammuttaa sen? Okay. I haven't got the technical ability. Minulla ei ole tähän teknisiä taitoja, joita tarvittaisiin. No niin, pahoittelen puheenjohtaja. Proszę tylko go nie wyrzucać do kosza. No niin, älkää kuitenkaan heittäkö puhelinta roskiin, sitä voidaan varmaan vielä käyttää. Sitten tarkistus 52. McGuinness puolesta. Hyväksytty siis. 54. McGuinness Dele puolesta hyväksytty. 55 puolesta, hyväksytty. 56 puolesta, vastaan, tyh, hylätty. 57 puolesta, vastaan, hylätty. Kompromissi G, avaan äänestyksen. Zamykam Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja sitten 129 39 puolesta, 140 puolesta. No, poprawka 139 została przyjęta. Popraw... 139 hyväksyttiin. Ja sitten kaikki on kunnossa. Ja nyt 140 puolesta vastaan ty- hylätty. 158 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi H. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 14 puolesta. Hyväksytty sanoksi 16 puolesta, vast, hyväksytty. 17 puolesta, vastaan, hylätty. 18 puolesta, vas, hyväksytty. 21 puolesta, hyvä, vastaan, hylätty. 24 puolesta, vastaan, hylätty. 25 puolesta, vastaan, hylätty. 26 puolesta, vastaan, hylätty. 27 puolesta, vastaan, hylätty. 28 puolesta, vastaan, hylätty. 29 puolesta, vastaan, hylätty. 30 puolesta, vastaan, hylätty. Kompromissi I, avan äänestyksen. Äänestys päättyy. hyväksytty. 66 puolesta vastaan hylätty. 68 puolesta vastaan tarkistetaan koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 70 puolesta vastaan hyväksytty. 71 puolesta. No, 70 tarkistetaan vielä. 70 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 71 puolesta. Hyväksytty. 74 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan hylätty. Toinen osa tarkistamme ensimmäisen osan. 74 ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa puolesta vastaan hylätty. Seuraavaksi 75 puolesta vastaan hyväksytty. 76 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi J. Avaan äänestyksen. Otwieram. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. hyväksytty. Nyt 86 herra Dantin puolesta, hyväksytty. 90 puolesta, vastaan, hylätty. Kompromissi K, avaan äänestyksen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 92 puolesta vastaan hylätty. 94 puolesta vastaan hylätty. Sitten 96 puolesta vastaan hylätty. 100 puolesta hyväksytty. Kompromissi L Äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 103 puolesta. Hyväksytty. Äh, 109 puolesta, 112 puolesta. Vastaan hylätty. 114 puolesta. Vastaan hylätty. Kompromissi M. Avaan äänestyksen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi N puolesta avaan äänestyksen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 125 puolesta. Vas, hyväksytty. 127 puolesta. Vastaan. Hylätty. 128 puolesta hyväksytty. Kompromissi O. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 143 puolesta hyväksytty. 145 puolesta hyväksytty. 147 puolesta vastaan hylätty. 149 puolesta hyväksytty. 152 puolesta vastaan hylätty. 154 puolesta vastaan hylätty. 155 puolesta hyväksytty. 157 puolesta hyväksytty. 159 puolesta hyväksytty. 161 puolesta vastaan hylätty. 162 puolesta vastaan. Tämä tarkistetaan koneäänestyksellä. Äänestys 162 päättyy. Hylätty. 163 puolesta vastaan hylätty. 164 puolesta hyväksytty. 160 5 puolesta, 167 puolesta vastaan hylätty. 168 puolesta hyväksytty. 169 puolesta vastaan hylätty. Äänestämme nyt tästä lausunnosta näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut herra edustaja Jaarille. Haluatteko vielä käyttää puheenvuoron? Kiitos puheenjohtaja. Monet hyvät ajatukset maatalousvaliokunnassa toivon mukaan heijastat myöskin ympäristövaliokunnan lausuntoon, niin kuin alussa jo totesin. Toivottavasti näin on. Me elätämme salaa, samaa toivoa, tätä me toivomme teille ja itsellemme. Nyt me jatkamme seuraavalla äänestyksellä kohta neljä. Globaalistumisen hallinta, kauppaa koskevat, ulottu, kauppaa koskevat näkökohdat, vastuuvaliokuntana kansanvaliokunta, me teemme tähän, annamme tähän lausunnon ja Rova Kadenbach on valmistellut tämän lausunnon. Kiitämme häntä tästä. Ehkä olisi kenties parempi, hän itse esitteli se. Yes, guten Morgen. Hyvää huomenta. Minä onnittelen olen kollegoja, jotka ovat antaneet hyvin arvokkaita ajatuksia mukaan tähän työhön. Minusta me nyt sanoisin, että keskustelemme jatkuvasti siitä, mitä haasteita ja mahdollisuuksia, mutta myöskin mitä vaaroja liittyy globaaleihin markkinoihin, ennen kaikkea maatalouden herkällä alueella. Ja toivon kovasti, että vastuuvaliokunta meidän hyvin perustelut huolenaiheemme, joita huolenaiheita myöskin on maanviljelijöillä, maaseudulla, maataloustuottajilla, ottaa huomioon omassa mietinnössään. Bardzo dziękuję pani poseł. E, proszę państwa, te uwarunkowania zewnętrzne. E, Nämä ulkoiset olosuhteet, jotka liittyvät kauppaan ja globalisaation luonnollisesti vaikuttavat huomattavalla tavalla Euroopan unionin tilanteeseen ja meidän on puhuttava tästä aiheesta enemmänkin, ennen kaikkea kun kyse on kansainvälisestä kaupasta. On aivan oikeutettuja huolia ja kommentteja, jotka liittyvät näihin ulkoisiin olosuhteisiin. On varmistettava, että ne otetaan asianmukaisesti huomioon myös budjetissa ja muissa seikoissa. No sitten äänestys, tarkistus yksi Puolesta vastaan hylätty. Sitten kompromissi A. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Tarkistus 11. Puolesta vastaan. Tässä tapauksessa sitteeristö vahvisti, että muistinpanoissa oli virhe, eli tarkistus kahdeksan pitää äänestää, se hylättiin. 11 puolesta vastaan hylätty. 12 puolesta vastaan hylätty. 13 puolesta hyväksytty. 14 puolesta hyväksytty. 15 puolesta vastaan hylätty. 16 puolesta hyväksytty. 17 puolesta hyväksytty. 18 puolesta hyväksytty. 19 puolesta hyväksytty. 20 puolesta vastaan hylätty. 21 puolesta hyväksytty. 22 puolesta hyväksytty. Kompromissi B. Äänestys alkaa. Kompromissi B. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 34. Puolesta. Hyväksytty. 39 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi C. Äänestys alkaa. Kompromissi C. Otcielam. Äänestys on siis käynnissä ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 41 puolesta vastaan hylätty. Haluatteko tarkistaa tämän? Tarkistamme tuloksen. Tarkistus 41. Äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Pahoittelen. Pahoittelen tätä tilannetta. Joskus käsiä nostamalla en saa selkoa tuloksesta. No nyt 42 puolesta vastaan hylätty. 43 A, haluatte tarkistaa tarkistuksen 42kin. Selvä. 42. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No niin, tämä meni päinvastoin. Nyt 43 puolesta hyväksytty. 44 puolesta vastaan Tarkistetaan tämä. 44. Äänestys alkaa. Zamykam. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 45. Puolesta. Hyväksytty. 46. Puolesta. Vastaan. Tarkistetaan tämä. 46. Äänestys alkaa. 46. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi D. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi E. Äänestys alkaa. Kompromissi E. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 58 kapuutolta puolesta hyväksytty. 59 puolesta hyväksytty. 61 puolesta vastaan hylätty. 63 puolesta hyväksytty. Kyllä me voimme sen tarkistaa. 63. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 64 puolesta vastaan. Hyväksytty. 66 puolesta vastaan. Hylätty. 67 puolesta vastaan. Tämä pitää tarkistaa. 67 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 68 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi F. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Näin pääsemme kompromissiin G. Äänestys alkaa. Äänestys, päät... Äänestys päättyy. Hyväksytty. 82 puolesta hyväksytty. 84 puolesta vastaan hylätty. 86 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi H. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 96 puolesta hyväksytty. 97 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. 97. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi I. Äänestys alkaa. Kompromissi I. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 104. Puolesta hyväksytty. 105 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi J. Äänestys alkaa. Kompromissi J. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi K, eikö niin? Kompromissi K. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 110 puolesta vastaan hylätty. 113 puolesta, 114 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. 114. Äänestys alkaa. 114. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 115 puolesta. Hyväksytty. Kompromissi L. Äänestys alkaa. Kompromissi L. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 120 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi M. Äänestys alkaa. Kompromissi M. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi N puolesta. Ei vaan äänestys alkaa. Kompromissi N. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 122 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. 122. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 1, 2, 3 puolesta vastaan Tarkistetaan tämäkin. 1, 2, 3. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. neljä. puolesta vastaan hylätty. viisi. puolesta hyväksytty. 126 puolesta vastaan Tarkistetaan tämä. 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt äänestämme näin muutetusta lausuntoluonnoksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut ensinnäkin lausunnon valmistelijalle ja hänen kanssaan yhteistyötä tehneille. Haluatteko kommentoida tulosta? Madame de Florio. Edustaja Kaidenbach. Monet kiitokset kaikille kollegoille. Ja nyt tietysti täytyy sitten toimia niin, että puhumme näiden tavoitteiden puolesta kollegojen kanssa, jotka ovat intavalikunnassa, jotta tämä myöskin tulee toteutumaan. Gratulujemme i też takie życzenie. Onnittelut siis. Ja luonnollisesti tuemme tätä toivetta. Meillä on yhteinen pyrkimys. Syyskuussa asiaa käsitellään vastuuvaliokunnassa ja sitten täysistunnossa lokakuussa. Tässä vaiheessa haluan toivottaa tervetulleeksi Norbert Lintsin. Tiedämme, että olette myös ollut mukana näissä käsittelyissä ja varmasti myöhemmin iltapäivällä voitte komission jäsenen kanssa osallistua hyvin mielenkiintoihin keskusteluihin. Eli täällä on siis edustaja Lintsin kutsumia vieraita paikalla. Tervetuloa teille. Seuraavaksi voimme siirtyä Valkafelin valmistelemaan lausuntoon, jonka aiheena on vuoden 2019 talousarvio. Me annamme lausunnon kolmikanta mandaatista Tällä hetkellä edustaja Valkansrel ei ole paikalla, mutta kenties voin lyhyesti esitellä aiheen. Niin kuin sanoin, tämä on lausuntoluonnos budjettimietinnöstä, jonka esittelijä Valkarsel on laatinut 44 tarkistusta ja jokunen kompromissitarkistus. Oikeastaan tässä kaikki, mitä tässä vaiheessa minun tarvinnee todeta. A, witam panią, panią poseł. E, chciałbym jednocześnie panią poseł e, Maurin. Okay. Tervetuloa, rouva Morin. Toivottavasti lausuin nimeni edes jotenkuten oikein. Teillä olette täällä mistäkin herra Denanon siihen sinne, ja teillä on erittäin vaikea tehtävä käsissänne, koska mikä te haluatte jatkaa sitä työtä, mitä herra Denano täällä on tehnyt, niin se ei ole mikään helppo tehtävä. Haluatteko puheenvuorona, rouva? Merci, monsieur le président. Kiitos. Je, je mesure la... Kiitos puheenjohtaja. Ymmärrän kyllä, miten suuri tehtävä minulla on, kun pyrin korvaamaan Jean-Paul Dynanon. Tietä, tiedätte varmasti, että hän nyt luopui tehtävästään tämän mandaatin aikana. Nyt tästä lausunnosta on keskusteltu ilman, että minkäänlaisia suurempia ristiriitoja asiaan olisi liittynyt. Asiakirja on nyt lähtenyt budjettivaliokuntaan ja siellä sitä äänestetään ja sitten se palaa tänne. Eli nämä tiedot voin aivan tyydellä mielellä välittää valiokunnalle. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Elämme erittäin mielenkiintoisia aikoja parlamentissa, koska meillä on vielä hyvin paljon työtä, joka täytyy saada päätökseen. Joten toivotan teille kaikkea mahdollista onnea ja menestystä parlamentaarista toimia kauttanne varten, niin kuin me kaikki sitä onnea tarvitsemme. Nyt äh, siirrymme äänestämään edustaja Valkarselin lausunnosta kompromissi 1. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus neljä. Luosoonilta ja Kolombieriltä. Kättä nostamalla puolesta äänet vastaan tyhjää. Tarkistus seitsemän. Kaputon käsialaa puolesta vastaan. hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolestaan vastaan hylätty. Tarkistus 8 puolesta hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 11 puolesta hyväksytty. 13 Viikasilta puolesta hyväksytty. 14 hyväksytty. 15 puolesta Sönhäytemän ja Federlin käsillä siis 15 puolesta vast, hyväksytty. Tarjous 16 puolesta hyväksytty. 17 puolesta hyväksytty. 18 puolesta hyväksytty. 19 puolesta hyväksytty. 20 puolesta vastaan hylätty. 21 puolesta hyväksytty. 22 puolesta Hyväksytty. Vastaan hyväksytty. 24 puolesta vastaan hylätty. 25 puolesta vastaan hylätty. 26 puolesta vastaan hylätty. 27 puolesta vastaan hylätty. 28 sanoo puheenjohtaja, listassa lukee 29. 29 korjaa puheenjohtaja puolesta hyväksytty. Kompromissi 2. Koneäänestys. Äänestys alkaa. äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 3. Äänestys alkaa. Kompromissista 3. Äänestys päättyy Hyväksytty. Tarkistus 33. Kättä nostamalla puolesta vastaan hy- hylätty. 34 hoislingilta hyväksytty. Kompromissi 4. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Näin ollen siirrymme tarkistukseen 42. Puolesta hyväksytty. Tarkistus 43 koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Tarkistus 43 on kyseessä. Äänestys päättyy. Hylätty. Näin oli voimme nyt sitten äänestää koko tästä lausunnosta näin muutettuna. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Lausuntoluonnos on näin hyväksytty ja voimme onnitella edustaja Valkarselia. Voimme toimittaa hänelle onnittelut, koska hän itse ei ole paikalla. Kiitoksia siitä, että saimme hoidettua äänestykset näin juohevasti. że możemy przejść do punktu szóstego. Tämä tarkoittaa sitä, että voimme nyt siirtyä käsittelemään kohtaan kuusi esityslistalla. Aiheena on lääkerehun valmistus, markkinoille saattaminen ja käyttö sekä neuvoston direktiivin 90 kautta 167 kumoaminen. Tämä on siis Euroopan talousyhteisön ajoilta tämä teksti. Esittelijänä asiassa on toiminut edustaja Aguilera. Meidän valiokuntamme, maatalousvaliokunta, on vastuuvaliokunta. Envi, eli ympäristövaliokunta, on laatinut tästä lausunnon, eli kollegamme Norbert Lins on tuon lausunnon laatija. Myöskin oikeudellisten asioiden valiokunta laati lausun asiasta, mutta sisämarkkinavaliokunta päätti olla antamatta lausuntoa. Rova Aguilera haluaa kenties käyttää puheenvuoron tähän väliin. Olkaa hyvä, mikäli haluatte. Pyydän anteeksi nyt. En huomannut teitä. No, te saatte puheenvuoron. Monet kiitokset. Hyvää huomenta kaikille. Monet kiitokset puheenjohtaja. Tämä on hyvin ajankohtaista se, että se on tänään esityksellä tämä kohta, sillä eilen oli viimeinen kolmikatanivottelu, joka päättyi sopimukseen lopultakin tästä asetuksesta, joka koskee lääkärehuja. Joten on hyvä, että me olemme tehneet kaiken nopeasti, mutta kuitenkin äh, haluaisin muistuttaa kaikkia siitä, että kysymys on asetuksesta, joka pohjim, on asia, jossa on hyvin lähellä myöskin asetuksia koskee eläinlääkitystä, eläinlääkitystä ja, ja tämän, se on asia, joka on käsiteltävänä äh, ympäristövaliokunnassa ja menee siellä kolmikantaneuvottelujen ja sanoisin, että me tulemmekin enemmistöllä tukemaan näitä ehdotuksia. Olemme saaneet aikaan harmonisointia, mitä tulee näiden lääkerohjen valmistamiseen ja käyttöön. Ja minusta tämä on erittäin tärkeää. Taistaa myöskin mikropersistentin torjuminen ja no, tämä on hyvin tärkeää, ajatellen tästä valiokuntaa ja tätä parlamenttia, että olemme katsoneet kaikkea käyttöä, en, mitä tulee nimenomaan eläinten ruokintaan ja myöskin katsomme myöskin antibiootin käyttöä ja kaikki tämä tuli myös säädellyksi. Myöskin kaikki käyttö tuli siis säädellyty, säädellyksi ja myöskin ää, ää, ää, asetuksella. Ja, ja haluaisin kuitenkin lopuksi todeta, herra puheenjohtaja, että olemme todellakin loppuun saakka tehneet työtä voidaanko saada aikaan sen, että tuotanto ja eläinten ruokinta, siis ruokintatuotteet, jotka tulevat kolmansista maista Euroopan unionin, ottaa huomioonkin tärkeässä artiklassa 122, eh, joka on tässä eläinlääkeehdotuksia, ottaa huomioon myöskin Euroopan unionin normit ja merkitsee sitä, että on hyvä sulle tyydyksellä sanoa, että tämä asia on myöskin saatu aikaiseksi. Ja lopuksi tämä, tämä, tämän sopimuksen aikaiseksi, niin todellakin se, että ennakoiva käyttö tullaan kieltämään, siis antibiookkien käyttö ennakoivasti tullaan kieltämään, ja komission tavoitteissa ja tämän parlamentin tavoite on, on otettu huomioon nimenomaan asetuksessa koskee eläkelääkkeitä, samoin myöskin eh, tässä lääkerehuesityksessä. Ja lopultakin on tärkeää, että on saatu nämä sopimusta, jotka tulevat täysistunnon käsiteltäväksi. Toden suunniteltu on se, että asia tulisi käsiteltäväksi lokakuun täysistunnossa. Ja siellä olisi tämä loppuäänestys. Haluan kiittää kaikkia esittelijä, varjoesittelijöitä ja teknistä henkilökuntaa, sihteeristöä, Gonzalo Masol, joka on auttanut erityisesti loppuun saakka myöskin Magia haluan kiittää, joka on sosiaalistien ryhmän avustaja, myöskin oma avustajaan Magalena, jotka ovat auttaneet työskentelystä näin teknisen säädöksen parissa. Tämä ei ollut mahdollista tämä käsittely ilman kun Haluan toivoa, että äänestämme tämän puolesta, että olemme saavuttaneet Eh, tavoitteen. Tämä oli pelkästään minun ryhmäinen tavoite, tämä on yleinen tavoite, että käydään tätä taistelua antibiootteja vastaan. Tämä on tavoite, joka on asia, jota olemme käsitelleet myöskin rehujen yhteydessä. Ja kaikki, mikä on lääkettä, eh, lääkkeen elementeistä, se myöskin otetaan huomioon eh, rehuissa. Haluan todellakin onnitella teknistä joukkuetta ja kaikkia varistelijoita, jotka ovat osallistuneet tähän työhön. Czy mamy jakieś zgłoszenia? En tiedä, haluaako kukaan muu puheenvuoroa tähän yhteyteen. No edustaja Buda, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun aivan lyhyesti vain. Haluaisin yksinkertaisesti onnitella Rova Aguileraa niistä ponnisteluista, joita hän on tehnyt. Mietintö on erittäin tekninen luonteeltaan ja loppujen lopuksi melkoisen hankala. Uskon kuitenkin, että lopputulos on erittäin hyvä. Haluan kiinnittää huomioon siihen, että jäsenvaltioiden täytyy pistää tämä kaikki asianmukaisesti täytäntöön. Olemme kuulleet esimerkiksi alankomaalaisista maatiloista, joilla on rikottu sääntöjä. Siellä on käytetty kiellettyjä aineita. Esimerkiksi munan tuotannossa oli käytetty myrkyllisiä aineita. Me Teemme kyllä kaikkemme, mutta aina ei kuitenkaan tule sellaisia jo lopputuloksia kuin mitä haluttaisiin, koska täytäntöönpanossa täytäntöönpano mättää. Kiitos edustaja Buda tästä puheenvuorosta. Haluaako kukaan muu puheenvuoron? En nyt näe muita puheenvuoropyyntöjä. Joten siinä tapauksessa Puheenvuoron saa jälleen kerran Rouva Aguilera esittelijän ominaisuudessa. Nada más que añadir. Ei ole mitään lisättävää. Minusta tärkeintä on se, että tapahtuu harmonisointi näiden äh, säädösten osalta, mikä on hyvin tehokasta. Ja tämä on ollut tuollakin hyvin välttämätöntä, että voidaan äh, saada aikaan äh, Euroopan malli. Se on se, mihin me pyrimme. Dziękujemy. E, w takim razie możemy przejść do... Kiitoksia paljon. Nyt sitten siirrymme seuraavaan kohtaan esitys, esityslistalla. Seuraava aiheemme on maatasvaliokunnan valtuuskunnan matka Suomeen. Muutama sana ensin minun osaltani. Agrivaliokunnan valtuuskunta vieraili Suomessa 7-9. toukokuuta. Vierailimme Kainuussa ja Pohjois-Savossa, Koillis-Suomessa siis. Valtuuskunta Valtuuskuntamatka mahdollisti sen, että agrivaliokunnan jäsenet näkivät, mitä erityispiirteitä suomalaiseen maatalouteen liittyy vieraimieliltään erilaisilla maatiloilla mukaan luettuna porofarmilla. Pystyimme paikan päällä käytännössä näkemään, kuinka maatalous on hoidettu niillä alueilla, joilla on luonnon haittoja. Lisäksi tutustuimme biotalousyrityksiin ja metsätalousalan yrityksiin. 70 prosenttia Suomesta on metsäpinta-alan kattamaa. Ja tietystikin metsätalous on erittäin suuri taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lähde Suomessa. Näemme käytännössä, kuinka metsiä Suomessa hoidetaan. näemme kuinka aktiivinen ja kestävä metsänhoito Suomessa toteutuu käytännössä. Tutustumme muun muassa metsien monimuotoisuuden ylläpitämisessä pyrkimyksiin metsäalalla on tehty hyvin paljon työtä kestävyyden puolesta, mutta tietystikin automatisaatio, robottien käyttö on lisääntynyt myöskin metsäalalla. Pystymme tutustumaan biopolttoaineiden tuotantoon myös. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen koko tämä matka. Nyt haluaisin lämpimästi kiittää rouva Elsi Kataista siitä, että hän järjesti tämän matkan. Matka oli erittäin mielenkiintoinen, erittäin intensiivinen ja työntäyteinen työmatka oli kyseessä erittäin miellyttävä matka. Ilmapiiri oli suorastaan loistava. Haluaisin kiittää siitä rouva Kataista. Kenties te voitte nyt sanoa jotakin valtuuskuntamatkasta ja sitten muut valtuuskunnan jäsenet saavat puhua rouva Katainen. Thank you, Mr. Chair. Thank you for your warmly... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos näistä lämpimistä sanoista. Haluaisin kiittää kiittää valiokunnan sihteeristöä ja kaikkia kollegoita, jotka osallistuivat valtuuskuntamatkaan Suomeen ja tekivät tämän mahdolliseksi. Valtuuskunta vieraili ministeriöissä, alueilla, myös tiloilla ja tapasi paikallisia ihmisiä, jotka odottivat vierailua kovasti. Myös Suomessa tiedotusvälineet huomioivat vierailun Pohjois-Savossa omalla kotialueellani maito sektori on hyvin vahva. Kävimme myös Kainuun alueella. Se taas on tunnettu metsäteollisuudesta ja luonnostaan. Linja-automatkat olivat aika pitkiä, koska maammehan on hyvin harvaan asuttu, mutta ainakin näimme paljon metsää ja järviä. Aivan niin kuin puheenjohtaja totesi, Yli 70 prosenttia maastamme on metsän kattamaa ja järviä on tuhansittain. Vierailun aikana lumi vielä peitti maan ja monin paikoin näimme aivan konkreettisella tavalla, että miten maataloutta toteutetaan maailman pohjoisimmassa maatalousmaassa. Koska talvi oli vielä todellakin päällä, niin äh, kylvötöihin ei oltu vielä päästy. Ohjelmaamme sisältyi myös vierailu porotilalla. Tapasimme myös porotilallisten järjestön edustajia ja käsittelimme pääasiassa kolmea kysymystä. Susia, ja poronviljelyä Suomessa, poron kasvatusta ja sitten ohjeongelmia, joita nuoret tilalliset olivat esittelemässä. Tällä vierailulla tapasimme myös maataloustuottajien keskusliiton puheenjohtajan ja myös Juha Marttilan Metsätaloustuottajien keskusliitosta ja myös Jari Leppä, äh, ministerin, tapasimme. Kävimme myös tärkeällä äh, sahalla Kajaanissa ja myös bioetanoli tuotantolaitoksella. Siellä tuotetaan uusiutuvaa energiaa. Tarkoitus tällä vierailulla oli nähdä, miten käytetään sahanpurua naapurina toimivaltaa sahalta hyödyksi bioetanolin tuotannossa? Sitten kävimme myös Ponssen laitoksella. Ponssehan on yksi merkittävistä, merkittävimmistä maailmanlaajuisista metsäkonevalmistajista. Näimme tällä vierailulla aivan konkreettisesti, miten kestävää äh, metsätaloutta toteutetaan Suomessa. 70 prosenttia maastamme todella on metsien peitossa ja äh, sitten äh, hiilinieluja on enemmän kuin mitä, mitä metsiä käytämme ja huomioimme kestävyyden ja biodiversiteetin. Ja tämä on myös kirjattu lainsäädäntöön Suomessa. Se on jokaisen yksittäisen metsän omistajankin vastuu. Vierailimme myös Ponssen päämajassa ja tuotantolaitoksella Vieremän kaupungissa. Vierailulla saimme tehtaassa aivan yksityiskohtaista selitystä siitä, miten näitä metsätyökoneita valmistetaan. Sitten vierailimme, vierailimme myös tyypillisellä suomalaisella maitotilalla. Sitä pyörittää Äh, pariskunta, 65 lypsävää ja yksi lypsyrobotti on käytössä. Tämä on tyypillinen tila, joka saa tukia tämän komission yhteisen maatalouspolitiikan pakollisen katon puitteissa. Viimeisenä vierailupäivänä meillä oli mahdollisuus vierailla äh, Olvin tuotantolaitoksilla, sehän on yksi suurimmista oluen äh, valmistajista Suomessa ja siellä katsoimme, miten elintarviketeollisuus toimii. Ja sitten viimeinen vierailukohde oli äh, vierailu perhetilalla, Kiven Navan tilalla. Ja siellä keskustelimme nimenomaan investoinneista tällaisiin tukeviin toimintoihin. Ja sitten sitten kävimme luonnollisesti kuumassa saunassa ja kylmässä järvessä. Ei koko vierailu mennyt aivan pelkästään työntekoon. Tässä siis lyhyt katsaus meidän hienosta matkastamme Suomeen. Toivon, että ymmärtämys syveni siitä, miten erilaiset viljelyolosuhteet vaikuttavat eri puolilla Eurooppaa. Kiitos vielä kerran kaikille teille ja kollegoille ja voitte vielä täydentää katsaustani, jos jotakin unohtui. Kiitos. Kiitoksia paljon, Rouva Katainen. Ja kiitoksia jälleen kerran erinomaisesti järjestetystä matkasta. Olkaa hyvä. Ja, danke, Kiitos puheenjohtaja. Sisällöllisesti ei ole mitään lisättävää tähän, koska voisin vain korostaa sitä, mitä te herra puheenjohtaja totesitte Tämä oli todella hyvin mielenkiintoinen matka, ennen kaikkea metsätalouden osa kiinnosti minua etenkin innovaatiot metsätaloudessa. Siksi haluaisin kiittää kollega Kataista erinomaisesta valmistelusta ja myös siitä, miten hän huolehti meistä tämän matkan aikana. Kiitoksia paljon todellakin. Edustaja Häitö. Kiitoksia. Haluaisin kiittää Elsi hänen tiimiään lämpimästi tämän matkan järjestämisestä. Ennen muuta minun teki suuren vaikutuksen ihmisten vieraanvaraisuus ja se, kuinka kaunis teidän maanne on. Joku kysyi, missä metsä on, mutta metsää olikin kaikkialla. Siinä on suuri ero minun maahani, Alankomaihin, koska meillä on vain pienen pieniä metsiä. Näemme myöskin, kuinka kestävällä tavalla te hoidatte metsiä. Kaikki, mikä kaadetaan, uudelleen istutetaan, joten metsäala oikeastaan jopa kasvaa. Jotkut sanotaan, että metsää hakataan biopolttoaineita varten, mutta päinvastoin metsä kasvaa koko ajan, metsäala kasvaa ja teillä on erilaista puun tuotantoa ja erittäin kestävää energiantuotantoa. Tämä kaikki on erittäin mielenkiintoista nähdä. Toinen seikka, joka teki suuren ylmytyksen on se, miten lyhyt kasvukausi Suomessa on ja kuinka raja, pitkä raja teillä on Venäjän kanssa. Kumpikin aiheuttaa ongelmia, varsinkin Venäjän vientikilon vuoksi. Ja kun kasvukausi on niin lyhyt, se on suuri haaste monille viljelijöille, varsinkin maitotilallisille ja viljan kasvattajille, kun he pyrkivät kilpailemaan Euroopan markkinoilla. Näin kuitenkin maatalousyrittäjien yrittäjien innon ja innova, innova, innovointihalukkuuden, kun ne pyrkivät kilpailemaan. Ja kun, kun kyse yhteisestä maatalouspolitiikasta ja epäsuhtuisista alueista, pitäisi katsoa, kuinka voitaisiin ottaa huomioon erot ilmastossa ja kasvukauden pituudessa eri puolella Eurooppaa paremmin jatkossa. Kiitos. Bardzo dziękuję. Pan poseł Agniu. Edustaja Agniu. I didn't go on that uh, visit, but... Minä en ollut mukana matkalla, vaikka olisin kyllä mielelläni siellä ollut. Matkahan oli ilmeisesti hyvin järjestetty ja siellä nähtiin monenmoista. 2009 kuitenkin olen ajanut Suomen päästä päähän sieltä itäpuolelta ja oli hyvin mielenkiintoista Suomessa on hyvä tieverkosto, asfaltoituja tietä ja Venäjän puolella ei ole juurikaan kartalla olevia teitä ja tämä kyllä hämmästytti minua ja vaimoani. Eli minkälainen ero on näiden maiden välillä? Suomi on onnistunut rakentamaan maan, mukavas, mukavan maan elää politiikan kautta ja Venäjän puolella olot olivat aika surkeat. Edustaja Katainen, voisitteko kertoa Onko edelleenkin Suomessa sokeri juurikkaan viljelystä? Onko sitä edelleenkin? Sitä oli kyllä aikaisemmin. E, e, e, Haluatteko vastata suoraan tuohon kysymykseen, Rova Katainen? Kyllä, herra puheenjohtaja, vastaan suomeksi tähän. Suomessa, Suomessa sokerijuurikkaan viljelyä on enää hyvin vähän jäljellä ja sitä on äh, ajettu alas aika tietoisestikin. Vain lounaisosassa Suomea on enää, enää hyvin vähän sen verran, että yksi meidän tuotantojalostuslaitoksemme on enää käynnissä ja voimassa. Mutta tuota, vuosikymmenten aikana sokerijuurikkaan viljely on vähentynyt minimiin. Kiitoksia myös kollegoille, jotka matkalla olivat mukana näistä kannustavista lämpimistä sanoista ja, ja tervetuloa Suomeen uudelleen. Nie mamy więcej zgłoszeń. Kiitos. En nyt näe, että kuka muu pyytäisi puheenvuoroa tähän yhteyteen. Uskon, että Suomen matkalla aikaan saatu kokemus ja tietämys tulee olemaan hyödyksi meidän työssämme jatkossa. Vierailu oli äärimmäisen mielenkiintoinen, kaikki sen osuudet, varsinkin Suomen ja Venäjän suhteesta, kun puhuttiin. Se oli oikein mielenkiintoista kuultavaa. Kaikki se, mitä Suomi tekee maatalousalalla ja kaikki se, mikä liittyy Itämeren alueeseen yleisesti ottaen oli myöskin mielenkiintoista. Matka oli kovin lyhyt, mutta sen aikana onnistuimme näkemään, että Suomi on maa, jossa on hyvin paljon vettä. Pohjoisesta aina etelään saakka pystyimme näkemään, kuinka Suomessa on mahdollista tuottaa maitoa ja meijerituotteita siksi, että sillä on mukauduttu olosuhteisiin. Jotkut muut valiokuntamme jäsenet, esimerkiksi kreikkalainen jäsen ja muunkin maalaiset jäsenet, olivat mukana matkalla. Kenties tämä auttoi myöskin Suomen ja Kreikan suhteiden parantamisessa tämä matka. Jälleen kerran Haluaisin kiittää teitä nimenomaan, Rouva Katainen, teitä ja teidän tiimienne ja avustajanne, joka oli mukana. Te toimitte erittäin aktiivisesti, teitte paljon töitä matkan eteen ja huolehditte meistä erinomaisella tavalla matkan aikana. Joten kiitokset vielä jälleen kerran teille ja kiitos myös kaikille muille. Toivottavasti voitte viedä tämän, nämä kiitoksen sanat eteenpäin kaikille muillekin, jotka ovat mukana järjestelyissä. Näin päättyy tämän kohdan käsittely estyslistalla. Kiitos vielä jälleen, Rova Katainen. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt olemme saaneet päätökseen tämän osan kokoustamme. Olimme erittäin kurinalaisia äänestysten yhteydessä, joten olemme onnistuneet etenemään ripeästi. Julkinen osa kokoustamme päättyy pikkuhiljaa tähän mutta meillä on vielä hyvin monia asioita koordinaattoreiden kokouksen estyslistalla, jotka täytyy käsitellä. Joten toivon, että voimme aloittaa koordinaattorin kokouksen 15 minuuttia ennalta ilmoitettua aikaisemmin. Toivottavasti voimme näin tehdä. En tiedä, sopiiko tämä kaikille, että aloitamme hieman aikaisemmin. Eli 10.45 alkaa koordinaattorin kokous, mikä vain suinkin on mahdollista. Siihen saakka pidämme tauon. Ja iltapäivällä sitten aloitamme kello 14.30 kokouksemme. Tapaamme silloin komission jäsenen, joten toivon, että olette kaikki tismalleen kello 14.30 paikalla ja valmiina aloittamaan keskustelun komission kanssa. Ja toivon, että kaikki ovat paikalla, kun komissaari tulee. Joten pidämme nyt tauon, kunnes koordinaattorin kokous alkaa 10.45. Tähän päättyy kokouksen avoin osuus ja sitten varsinainen kokous jatkuu taas 14.30. Ja tällä välin koordinaattorin kokous. Kiitos.